I will start, uh, Aloitan kokouksen joka tapauksessa. Minulla on täällä paljon asioita, joita voisin lukea. Varmasti vieraamme tulee tänne tässä välissä. Tervetuloa kokoukseen. Tämä kokous pidetään tänään kahdessa osassa. Ensin kello 10.30 asti on tarkoituksena olla täällä salissa ja käydä läpi neuvoston päätöstä ja komission suositusta siitä, jossa tavoitteena on luonnosterrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimusta täydentäväksi lisäpöytäkirjaksi sopimuksen 218 artiklan mukaisesti. Ja tämä koskee siis vierastaistelijoita. Ja sitten seuraava osio on yhteiskokous Deven kanssa – ja jatkamme kello 10.40 ASP3G3-salissa. Eli tästä kohdin tiedätte, että Euroopan neuvosto tällä hetkellä valmistelee lisäpöytäkirjaa terrorismin torjunnan yleissopimuksissa, jotta voitaisiin täytäntöönpanna päätösosuma 278, joka koskee vierastaistelijoita jonka yhdistyneen, yhdistyneen YK on turvaneuvoston, turvallisuusneuvoston hyväksyi viime syyskuussa. Tämän pöytäkirjan tavoitteena on kriminalisoida terrorismikoulutus, rahoitus ja matkustaminen terrorismitarkoituksessa. Artikla 218 nojalla ja EUn sisäisen toimivallan nojalla, kun tarkastellaan olemassa olevaa terrorismin puitepäätöstä Euroopan neuvosto on esittänyt suosituksiaan neuvoston päätökseksi, jotta voitaisiin myöntää lupa neuvotteluiden aloittamiselle. Artiklan 218 nojalla parlamentin pitäisi antaa suostumuksensa tämän pöytäkirjan loppuviemiseksi ja koska sillä on mahdollisia vaikutuksia terrorismin puitepäätökselle, niin on erittäin tärkeää, että parlamentti on mukana näissä neuvotteluissa. Siitä syystä meillä on täällä tänään komissio paikalla, joka esittelee suosituksensa neuvoston mandaatiksi. Ja sitten Koedjikov, joka on Euroopan neuvoston terrorismitorjunnan koordinaattori, esittelee meille näiden neuvotteluiden sisällön. Olivier Leuk, komissiosta saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Thank you, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Kiitos siitä, että meidät on kutsuttu tänne kertomaan, mikä on asioiden tilanne tässä asiassa. Kuten mainitsitte, kaikki työ, joka on ollut käynnissä Euroopan neuvostossa tammikuusta lähtien, on, on lähtöisin YK turvallisuusneuvoston päätösohjelmasta 24. syyskuuta viime vuodelta, joka oli seuraavasta kokouksesta, joka turvallisuusneuvosto piti valtion päämiesten tasolla. Se oli muistaakseni 17. syyskuuta. Barack Obama ja muut kohtasivat henkilökohtaisesti – New Yorkissa. YKn turvallisuusneuvoston päätösohjelma asettaa velvoitteen kaikille YKn jäsenvaltioille edelleen saattaa rikolliseksi tietyn käyttäytymisen, joka on yhteydessä vierastaistelijoihin. Niin kuin tiedätte, Euroopan tasolla me olemme pohtineet tätä asiaa jo jonkin aikaa. Ja kysymys, josta on keskusteltu täällä, samoin myöskin – eräissä muissa yhteyksissä on ollut se, pitäisikö laajentaa tai muuttaa Lissabonin puitteissa tapahtuvaa toimintaa ja peruspuitesopimus, joka koskee terrorismin torjuntaa, joka on vuodelta 2002, jota on tarkasteltu uudelleen 2008. Mutta tämä on tapahtunut sillä tavalla, että Euroopan neuvoston ministerineuvosto 21. tammikuuta tänä vuonna – akuutin vierastaistelun uhkan vuoksi Pariisin ja muiden tapahtumien jälkeen päätti edistää tätä työtä. Ajatellen prosessia, olemme hiukan epätavallisessa tilanteessa, koska keskustelut on jo käynnistetty asiantuntijatasolla Strasbourgissa, jossa edelleenkin työskentelemme valtuutuksen vuoksi ja tavoitelemme siis liikkuvaa maalia tässä tietyssä mielessä. Olemme aktiivisesti mukana neuvotteluissa Strasbourgissa ja pyrimme koordinoimaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kantoja. Samanaikaisesti olemme esittäneet luonnoksen neuvoston päätökseksi, joka liittyy sen suuntaviivoihin, joka koskevat näitä neuvotteluja. Suunnitelmat ovat aika lyhyet ja klassiset. Kuten mainitsitte, ne perustuvat artiklaan 218 seut ja lähtien liikkeelle siitä, että on arvio, että jos ei kaikki, ainakin suuri osa asioista, joista keskustellaan, tässä pöytäkirjaluonnoksessa ovat asioita, jotka kuuluvat EUn toimivaltaan. Me teemme luonnoksen tästä valtuutuksesta, kuten mainitsitte, antaen sen sillä ajatuksella, että olisi mahdollisuuksia käydä neuvotteluja Euroopan unionin puolesta. Mitä sitten tulee edelleen tämän kriminalisointiin? Niin kauan kuin kun tämä toiminta tapahtuu tietoisesti, siis kysymys on värväyksyritys tai yritysvärväytä tai saada koulutusta, menemään passiivisiksi kouluteksi, tai pyrkimys saada terrorismin varten matkustaminen tai pyrkimys matkustaa terrorismitavoitteilla ja tietojen, äh, varojen kerääminen tai antaminen tähän samaan tarkoitukseen, sama kuin mikä tahansa muu muoto, jolla annetaan tukea tai helpotetaan matkustamista terrorismin tarkoituksella. Tämä on siis se, mistä neuvotellaan. Itse toi valtuutusluonnos on hyvin lyhyt. Siinä on kolme kappaletta, jossa todetaan, että komissio neuvottelee Euroopan unionin puolesta, jäsenvaltiot osallistuvat neuvotteluihin ja koordinointi tapahtuu komiteassa Tässä tapauksessa neuvostossa, GDGssä, Ingan johtolla, ja tapahtuu myöskin koordinointia paikan päällä. Olemme itse asiassa tehneet molempia. Meidän täytyy kiittää puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltiota nopeasta reaktiosta ja joustavuudesta tämän asian käsittelyssä hyvin lyhyellä varoitusajalla, kun samaan aikaan on ollut tällaista sarfusta tapahtunutta ad hoc koordinointia kokousten aikana kahvitauoilla ja briefauskokouksissa. Tämä on aika hyvin, on saatu johdonmukainen, vankka eurooppalainen kanta näihin neuvotteluihin. Sitten direkt neuvottelusuuntaviivat, niissä muistutetaan siitä, että tässä on kysymys velvoitteista panna toimeen asioita. Tämä tulee YK peruskirjan kohdasta 7, luvusta 7, siis olennainen kysymys on se, että tehdään operatiiviseksi, siis kriminalisoidaan sellainen käyttäytyminen, jonka juuri mainitsin, jotka on koottu tässä YK turvallisuusneuvoston päätösosman kohdassa kuusi, jossa puhutaan siis operatiivisista kysymyksistä, mutta mutta tarvittaessa muut osat tästä päätösomasta voivat myös tulla huomioon otetuiksi siinä määrin kuin on tarvetta tarttua niihin kysymyksiin, jotka ovat mainit, jotka on mainittu kohdassa kuusi. Siis kysymys on kriminalisoida tämä kriminalisointi, siis opera, tehdä operatiivisesti tämä osa YK on tulossa neuvoston päätöslausemaa, mutta tarvittaessa voidaan katsoa myöskin kohtia neljä ja viisi samasta päätöslauselmasta. Päälinjat, periaatteet, joita me nurtamme, joita olemme esittäneet, ovat, että kaikki osapuolet, yle, yleisömyksen osapuolet, Euroopan neuvosto ja sen jäsenvaltiot, niin ne tulisi kriminalisoida tällaiset toimet kansallisissa lainsäädännössään kunnioittain perusoikeuksia ja EUn aki, kommuniteeria – ja pitää olla oikeusvarmuutta, selkeyttä, ennustettavuutta. Tämä on olennaista. Yksikään jäsenvaltio, yksikään osapuoli ei saisi kriminalisoida tai saisi suoraan saa, äh, tätä puuttua rikollisiin toim- voisin määritellä, tarvitsisi määritellä tätä uudestaan, jos jo on olemassa omassa lainsäädännössä lainsäädäntöä jo määräyksiä, jotka adekvaatisti käsittelevät tätä kysymystä. Joten meillä on tiettyä liikkumavaraa siinä, mitä tulee työhön kansallisella tasolla tai EU-tasolla, liikkumavaraa päättää siitä, onko siitä, että kysymystä pitäisi olla uudesta rikoksesta, joka pitäisi kriminalisoida, vai onko olemassa olevassa oikeudellisessa arsenaalissa jotakin sellaista kansallisella tai EU-tasolla, mikä riittää. Ja lopuksi meillä on vielä tämä lauseke, joka vi tähän alkuperäiseen five and entered into force in 2007, whereby we say uh, mother uh, union and its member states. Äiti yleisopimukseen uh, ja, ja sen eräisen kohtaan, niin- ja sitten kuitenkin EU-lainsäädäntö on sitten sellainen, että se kattaa tämän yleissopimuksen määräykset. Tässä on siis se, mitä liittyy tähän valtuutukseen. Thank you very much, Mr. Ulrich. Uh, and before I give the floor to Mr. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin, niin käyn tässä Latvian puheenjohtajavaltion piiriin ja kysyn, olisiko teillä jotain lisättävää? Niin, kiitoksia. Hyvää huomenta teille kaikille. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että annoitte puheenvuoron. Kiitoksia kutsusta tänne. Haluaisin kertoa teille tilanteesta neuvostossa. Puheenjohtajavaltio ja kaikki jäsenvaltiot ovat aika hyvin ymmärtäneet sen tilanteen, jossa olimme. Olivier on jo huomauttanutkin siitä. Euroopan neuvosto on ryhtynyt työstämään pöytäkirjaa nopeaan tahtiin ja se edistyi vauhdikkaasti. Sitten me omalta puoleltamme odottelimme komissiolta mandaattia ja, ja heti kun se saatiin, niin puheenjohtajavaltio asetti tämän asian etusijalle ja e- edistyimme nopeasti. Meillä on ollut kaksi oikeusasioiden ministerin kokousta, jossa on pyritty viemään päätöksen tämä mandaatti niin, että kaikki voivat sen hyväksyä. Yleisesti ottaen olemme keskustelleet enemmänkin tästä mandaatista emmekä suuntaviivoista niinkään. Lisäksi oli tärkeitä asioita jäsenvaltioille, jotka koskevat sitä, millä tavalla jatkettiin sitä tapailla asioita on prosessoitu noiden Euroopan neuvoston keskusteluiden jälkeen, jossa jäsenvaltiot ovat olleet mukana. Ja lisäksi haluamme osallistua niihin tulevaisuudessakin. Ymmärsimme myös, että tilanne oli sellainen, että me halunneet pitkittää Euroopan neuvoston keskusteluja. Ja varmasti kollegamme täälläkin myös esittää tämän näkemyksen uudelleen. Tavoitteena olisi hyväksyä tämä pöytäkirja jo toukokuussa. Tietysti kaikki ymmärsivät, että tarvitsemme tätä mandaattia nopeasti. Olemme edistäneet siitä syystä nopeasti. Yleisesti ottaen puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta tämä mandaatti vietäisiin päätökseen. Ja toivottavasti päätös saadaan nyt sitten aikaiseksi tänään ja sitten seuraava Euroopan neuvoston kokousta varten, joka pidetään 7.4. pääsiäisen jälkeen, niin meillä sitten on mandaatti, jotta Euroopan komissio ja Euroopan unioni voi osallistua näihin neuvotteluihin. Status quo siis tässä puheenjohtajavaltiolta ja tästä vaiheesta eteenpäin. ja puheenjohtajavaltio suhtautuvat siis erittäin myönteisesti tähän kehitykseen ja toivottavasti voimme jatkaa saman tyyliin näitä neuvotteluita Euroopan neuvostossa, kuten ennenkin on tehty. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give the floor to Mr. Koejikov, who is the... Paljon kiitoksia. Nyt äh, annan johtajan koordinaattori Koejikoville, joka tulee puhumaan näiden neuvotteluiden sisällöstä. Thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi pahoittelen sitä, että saavun hiukan myöhään paikalle. Uskon, että tämä valiokunta keskustellessaan terrorismista ei ole terroristi-iskujen eh, ensisijainen kohde. Luonnollisesti eh, havaitsemme, että terroristit eivät ole henkilöitä, jotka harhailevat ympäräisiä ja pyrkivät löytämään rakennuksen sisäänkäynnin. Eh, olemme siis varmaankin turvassa. Paljon kiitoksia. Minulle on ilo ja kunnia puhua Libe-valiokunnalle. Minä en itse asiassa tiedäkään tämän valiokunnan koko nimeä, mitä Libe tarkoittaa. Olen hyvin eh, kiitollinen puheenjohtajalle ja myöskin puheenjohtajamaalle tästä hienosta tuesta, jota neuvosto on osoittanut eh, kirjan neuvotteluiden aikana. Me olemme hyvin ennalta näkemättömässä tilanteessa joudumme reagoimaan äm, YK on turvallisuusneuvoston kappaleen, kappaleen seitsemän mukaisesti tehtyyn päätöslauselmaan. Tämä on itse asiassa toinen ähm, päätöslauselma aiheesta. Ensimmäinen tehtiin äh, syyskuun 11. päivän New Yorkin terroristi-iskujen jälkeen. Tämä on toinen tämänkaltainen päätöslauselma. Ennen kuin menen tähän lisäpöytäkirjaan, äh, luvallanne kertoisin hiukan enemmän, mitä äh, Euroopan neuvosto tekee terrorismin vastaisen taistelun alalla. Eri äm, organisaatiot toimivat eri tavoin. YK tarkoitus on turvata turvallisuus. Euroopan neuvosto taas äm, tarkastelee demokraattista tilannetta. Meillä on vuodelta 1979 yhden sivun mittainen hyvin lyhyt päätös julkilauselma ministerineuvostolta, joka toteaa, että terrorismi uhkaa jäsen maitamme. Ja sitten Varsovan huippukokouksessa 2005 eh, annettiin julkilausuma, jonka mukaan terrorismi ei voida hyväksyä missään olosuhteissa tai kulttuurissa. Ehm, meidän lähestymistapamme eh, terrorismiin siis on se, että se uhkaa demokratiaa, eikä sitä voida hyväksyä missään kulttuurissa. Me olemme vuosien aikana ehm, tehneet useita yleissopimuksia. Meillä on vanhempi terrorismin vastainen sopimus, jonka tarkoitus on pyrkiä suhtautumaan terroristi-iskuihin ei poliittisina tapahtumina. Tämä on 70-luvulta. Sitten meillä on niin kutsuttu emo sopimus tai pöytäkirja, joka käsittelee terrorismin torjuntaa. Ja se oli kansainvälisessä oikeudessa uutuus aikoinaan. Se pyysi jäsenmaita kriminalisoimaan monentyyppisiä iskuja, kuten esimerkiksi myös terrorismin yllyttämisen, terrorismikoulutuksen, terrorismin rohkaisun ja näin edespäin. Ja meillä on myöskin rahanpesuun käsittelevä sopimus ja paljon pehmeää lainsäädäntöä ähm, ministerineuvostosta. Yksi käsittelee ihmisoikeuksien kunnioittamista terrorismin vastaisessa toiminnassa. Tämä liittyy erityisen kuulustelu tutkintatekniikoihin äh, vakavien rikosten yhteydessä ja niin edespäin. Euroopan neuvosto luonnollisesti erittäin vahvasti puolustaa ihmisoikeuksia, kaikkien osapuolten ihmisoikeuksia, uhrien, terroristien. Muistatte, että äh, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen aikana kolleganne, kun Seijalla oli tämä mm, poikkeuksellinen luovutusohjelma, Euroopan neuvosto oli tuolloin ainut ääni, joka puolusti sitä ajatusta, että ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa myöskin terrorismin vastaisessa taistelussa. Muistan ähm, elävästi omassa ministerineuvostossamme ähm, tämän viestin. Tuolloin presidentti George Bush myönsi, että heillä todellakin oli tämä ohjelma käynnissä ja äh, tuolloin Euroopan neuvosto puolusti ihmisoikeuksia luonnollisesti myöskin tuomioistuimemme puolustaa jopa terrorismista tuomittujen henkilöiden ihmisoikeuksia, vaikka kyseessä ovat sellaiset henkilöt, joiden kättä me emme haluaisi edes puristaa. Tämä on siis meidän kantamme ihmisoikeuksiin liittyen. Meillä on myöskin hyvin tärkeä kolmas seikka, Ähm, ähm, vastavuoroinen oikeudellinen avustus. Meillä on yli 20 sopimusta tämän alalla. Euroopan unionissa luonnollisesti tämä on paljon helpompaa toteuttaa. Meillä on nyt eurooppalainen, meillä ei ole eurooppalaista pidetysmääräystä. Mutta eh, tämä koskettaa myöskin vierastaistelijakysymystä. On hyvin tärkeää, että meillä on nämä välineet käytössämme. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä luonnollisesti Euroopan mm. neuvosto kaikissa toiminnassaan pyrkii demokraattista vuoropuhelua, ottavaa yhteiskuntaa, vihapuheen vähentämistä tukemaan. Kaikkea sitä, mikä laajasti ottaen liittyy siihen, että voidaan estää terrorismin leviäminen. Nyt pöytäkirjaan liittyen mainitsin sen, minkälainen poliittinen tarve tälle pöytäkirjalle on. Olen jälleen kerran erittäin kiitollinen poikkeuksellista poliittisesta tuesta, jota olemme saaneet. Minun pitäisi myöskin tässä yhteydessä mainita, että täysin avoimesti kävimme neuvotteluja pöytäkirjasta sen jälkeen, kun erityistyöryhmä on neuvotteluja käynyt. Heillä oli kolme kokousta ja ensimmäisen kokouksen jälkeen he päättivät, että jokaista luonnoksesta pitäisi tehdä julkinen, tai siitä oli julkinen versio. Ainut ero julkisen ja ei-julkisen version välillä oli se, että ei-julkisessa asiakirjassa oli äm, jonkin verran alaviitteitä, jotka liittyvät eri maiden kantoihin. Julkisessa versiossa ne oli poistettu. Meillä on ollut neuvotteluja Amnesty Internationalin ja muiden suurten kansalaisorganisaatioiden kanssa. Ähm, pöytäkirjan avoimuuden suhteen. Heillä on mahdollisuus käyttää hyväksi menettelyä, jonka kautta he pääsevät työryhmän ähm, tarkkailijan jäseniksi. He eivät tarttuneet tähän mahdollisuuteen, mutta ähm, komitea päätti tehdä vielä lisäponnistuksen. Pöytäkirja julkaistiin heillekin. He tekivät kirjallisia kommentteja, jotka otimme hyvin suuresti huomioon. Nyt sisältöön liittyen luonnollisesti Oikeudellisesti tämä on hyvin arkaluontoinen vaikea kysymys, sillä kaikki rikokset muodostuvat teosta ja aikomuksesta ja Euroopan, eurooppalaisessa oikeudessa teko itsessään luo rikoksen. Pelkkä aie ei tähän riitä, mutta luonnollisesti kun tarkastelemme terrorismia, aie on hyvin tärkeä ulottuvuus ja meidän piti päästä mahdollisimman lähelle aikeita. Aina ei ole mahdollista tehdä näin täysin kunnioittain ihmisoikeuksia. Esimerkkinä voisin antaa yhden kysymyksen, joka jäi lopulta neuvottelujen ulkopuolelle. Aikomus ähm, rekrytoida ihmisiä terroristiseen toimintaan ei enää ole mukana, sillä kolmessa kokouksessa oikeanlaista oikeudellista määritelmää, joka kunnioittaisi ihmisoikeuksia, emme pystyneet löytämään. Ehkäpä, jos työryhmä olisi 20 kertaa kokoontunut, tämä olisi onnistunut, mutta tällä hetkellä tämä seikka on jätetty neuvottelusta pois. Kuten kollegani mainitsi, eräät jäsenmaamme ovat menneet pöytäkirjan sisältöä pidemmälle. Esimerkiksi artikla 2 pöytäkirjassa käsittelee sitä, että henkilö liittyy ryhmään aikomuksessa suorittaa terroriteko. Monissa oikeusjärjestelmissä tämä kulkee salaliiton tai muun vastaavan määritelmän alla. Eräät jäsenmaat menivät vielä pidemmälle. Ranska esimerkiksi otti äh, mukaan entreprise individuelle de terrorisme kaltaisen määritelmän ähm, terrorismin yksikön viitaten. Nämä maat ovat siis menneet hiukan vielä pidemmälle kuin muut jäsenmaat, mutta luonnollisesti yksi kaikkein suurimmista lisäarvoista, joka pöytäkirjalla on, tulee olemaan se, että se tulee olemassa olevaa lainsäädäntöä mahdollisuuksien mukaisesti harmonisoimaan. Ne tulee lisää mahdollisuuksiin. Meillä on luultavasti myös kysymys siitä, että ellei pyyntöä tehdä mitään luovutusta, ei voida tehdä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys vierastaistelijoiden kohdalla. Terrorismin koulutuksen kriminalisoiminen, sen vuoksi ulkomaille matkustaminen, rahoittaminen, helpottaminen tai vierastaistelijoiden matkustamisen tukeminen on mukana. Artiklassa 7 tämä ähm, helpottaminen ähm, sisältää myöskin tiedonvaihdon. Tämä on mielestäni pöytäkirjan kaikkein tärkein lisäarvo, sillä sekin mahdollisesti määritellä 27 kohtaa, jotka liittyvät tiedonvaihtoon. Mitä tapahtuu, jos esimerkiksi Espanja tai Turkki epäilee jotakin henkilöä ja pysäyttää tämän rajalla, koska epäillään, että henkilö on menossa Syyriaan taistelemaan. Maan on mahdollisuus ottaa yhteys muihin äm, Euroopan maihin ja saada tunnin sisällä tiedot henkilöstä, sillä ellei näitä tietoja saada nopeasti, henkilö voi päästä syrjään, päätä syrjään ja päätyä sitten vierastaistelijaksi. Eli tämä nopea tiedon saanti on hyvin tärkeä käytännön seikka. Meillä on melkoisen paljon yksityiskohtia, oikeudellisia yksityiskohtia, joihin en mene, en mene siihen, kuinka asiat on määritelty. Voin vain vakuuttaa, että suurimmassa osassa keskusteluja neuvotteluiden aikana tähän mennessä olemme keskittyneet nimenomaisesti tähän, kuinka suojella ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kun kriminalisoimme samalla sellaisia toimia, jotka saattavat johtaa terrori-iskuun, erityisesti vierastaistelijoiden kohdalla. Pöytäkirjaa. Pöytäkirjan yläsopimuksen artikla, joka koskee ihmisoikeuksien suojelua, on sanasanalta toistettu tämän luonnostelijoiden päätös kansalaisjärjestöystävämme halusivat, että luonnostelijat olisivat ottaneet paljon enemmän mukaan pöytäkirjaan koskien ihmisoikeuksia, mutta luonnostelijat päättivät, että jos alamme laajentaa listaa, törmäämme ongelmaan, tulkintaongelmaan siitä, miksi jokin asia listalla ei ole mukana. Jos säilytämme yleisopimuksen määritelmät, siellä ovat kaikki kaikkein tärkeimmät seikat mukana. Ja tämä tulee helpottamaan, tämä oli luonnostelijoiden päätös, mitä menettelyyn tulee Euroopan neuvostossa, pöytäkirja nyt menee, siis luonnostelijaryhmä on kolmen kokouksen aikana saanut työnsä päätöksen, tämä on melkoisen poikkeuksellista, ja nyt pöytäkirja menee terrorismiasiantuntijoiden komiteaan, joka tunnetaan lyhenteellä. Meilläkin on lyhenteitä Euroopan neuvostossa, jotta voimme sisäpuolisissa sisä, puoliset henkilöt erottaa ulkopuolesta. Tämän nimi on CODCTE. Tämä protokolla siis menee kodeksteriin ähm, huhtikuussa ja tämän jälkeen se menee oikeudellisten asioiden ministereiden työryhmään. Kyseessä ovat itse asiassa suurlähettiläät, joilla on toisenlainen tehtävä, vaan tuossa kokoonpanossa Tämä on JHA nimeltään. Ja tämän jälkeen parlamentaarisen yleiskokouksemme oikeudellisen komitean pöytäkirja menee ja sitten äm, ministerikomitean hyväksyntää varten 29. huhtikuuta suunnitelman mukaan ja 19. toukokuuta, kun meillä on täällä kiertävän puheenjohtajuuden vaihto Brysselissä. Toivomme, että ainakin muutama maa pystyy jo allekirjoittamaan pöytäkirjasta. Meillä on allekirjoitusseremonia. Allekirjoitusten suhteen ongelma on se, että kolmen viikon aikana, niiden kolmen viikon aikana, joka hyväksynnän ja allekirjoituksen välillä on, ei meillä ehkä ole kylliksi aikaa ennen kuin ministerit voivat allekirjoittaa pöytäkirjan. He joutuvat järjestämään kuulemiskierroksen kuulemaan ehkä tuomioistuimien välillä parlamenttia. Tällainen aikataulu kuitenkin meillä on. Ja mielestäni on hyvin tärkeää päästä eteenpäin nopeasti, hyväksyä pöytäkirja. Luonnollisesti pöytäkirja ei tee mitään vallankumousta verrattuna siihen, mitä Euroopan unioni on tehnyt, minkä tyyppisiä tekstejä on hyväksytty erityisesti Euroopan unionissa. Mutta kuten sanoin, sen arvo tulee olemaan yhteistyön helpottaminen. Se harmonisoi jonkin verran lainsäädäntöä Euroopan unionin ulkopuolellakin. Tämä on erityisen tärkeää, sillä kuten tiedämme, Syyrien naapurimaat ovat hyvin tärkeässä roolissa, joutuvat hyvin tärkeään rooliin. Ja se on tärkeää myöskin siksi, että nämä Ähm, äh, tiedonvaihtojärjestelmältä mukaan. Kiitoksia. Meillä on aika pitkä puheenluettelo täällä. Luen niiden nimet, jotka ovat jo pyytäneet puheenvuoron. Lindberg, Mrs. Ravoudalon, Mr. Lopez, Dagi, äh, Aguiar, äh, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, Mrs. Fayon. If nobody else, Jos ketään muita ei ole, niin puheenluettelo suljetaan ja Ai vielä lisää tulee. Ei tullutkaan. Minulle vain sanottiin, että minun tulisi pyytää teitä pitäytymään kahden minuutin puheajassa. Tänään on kyllä antelias. Ainoa asia on, että 10.30 täytyy päättää, koska toinen kokous alkaa 10.40. So Joten hyvät kollegat, aloittakaamme keskustelumme Inet ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän puhumaan lyhyesti. Täytyy kyllä todeta, että olen hiukan huolissani kaikesta siitä, mitä kuulen. Ja epäsuoran Kutsnikov täällä ottikin esille joitakin näitä minunkin huolenaiheitani. Ensinnäkin itse menettelystä ilmaisitte jo jotain huolenaiheita tästä aikarajo- näistä aikarajoista. Komissio on kuvannut mandaattia, joka on äärimmäisen epätarkka se kuulostaa siltä, että voisitteko vähän allekirjoittaa tuohon viivalle, niin me sitten täydennämme nämä yksityiskohdat myöhemmin. Ja koko sopimuksen sisältökin on huolestuttava, sillä minun mielestäni tämä tavoite on tietysti kaikkien mielen mukainen. Kaikkihan tiedämme, mikä tämä ongelma on ja mistä tässä puhutaan. Kuitenkin tuntuu siltä, että tässä nyt ollaan menossa hyvin liukkalla pinnalla. Ensinnäkin tässä nyt suunnitella lainsäädäntöä, joka kohdistuu vain yhteen ainoan ihmisryhmän tai yhteen terrorismiosioon, jos haluatte. Ja se johtaa näihin eri kriteereihin. Ja Kutsikovin kuulin sanovan ja olen samaa mieltä siitä, että tässä kriminalisoidaan aikomus. Jos se lukee huolella, niin tässä on joitakin toimia, jotka kriminalisoidaan mutta se, että matkustaa jonnekin ja matkan tavoitteena on se, että tekee jotain tai kouluttautuu. Mitenkä se todistetaan ja matkustaa minne? Jos Bonnista Saksassa matkustaa vaikka Berliiniin ja tavoitteena olla mukana vaikka näissä döner tapoissa niin onko sekin kriminalisoitu vai onko tässä joku tietyn tyyppinen terrorismi vain kriminalisoidaan? Minusta tämä on ongelmallista ja minusta on ongelmallista myös tämä vierastaistelijatermi, jota kaikki käyttävät, mutta hyvin usein ei puhuta suinkaan mistään vieraista, vaan ihan EU-kansalaisista. Hyvin pitkään olen samaa mieltä tiedonviosta, se on mielestäni tärkeää. Ja ymmärrän, miksi rahoittaminen tai sen organisointi on kriminalisoitava, mutta minua huolestuttaa siis erityisesti se, että kriminalisoidaan aie. Sanotaanpa vaikka, että joku matkustaa Pakistaniin ja hänen todellinen aikomuksensa on tulla terroristiksi, mutta kun hän tulee sinne paikan päälle, niin sitten hän päättää, että ei tämä nyt ollutkaan mikään loistoidea ja palaa takaisin kotimaan. Mutta tässä välissä henkilö on kriminalisoitu, kun taas itse asiassa on mahdollista ehkä palauttaa hänet yhteiskuntaan. Ja tässä minusta menee tietty äh, tilaisuus sivusuun. Haluaisin siitä syystä erityisesti kuulla komissiota, mikä tämä aikaraja, mikä prosessi on kyseessä ja millä tavalla nämä huolenaiheeni poistetaan, jotka koskevat siis aikeiden kriminalisointia. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Inetfeldt. Täytyy sanoa, että valitettavasti tulkkausta Virosta tänään ei ole. Edustaja että tämä vain tiedoksi. Eh, Wimberg. Kiitos. 24. syyskuuta 2014 YK on turvallisuusneuvosto hyväksyi päätösman 21-28, joka liittyy ulkomaalaisiin, siis vierastaistelijoihin ja rikoksiin, jotka liittyvät näiden toimintaan. Euroopan neuvosto on siitä lähtien on työskennellyt tämän lisäpöytäkirjan parissa, jota voitaisiin soveltaa osana kansainvälistä yhteistyötä tällaisia rikoksia vastaan. Työ on tapahtunut myöskin sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta puitteissa. Ja kysymys on myöskin toimenpiteistä, joista on päätetty, jotka koskevat kansainvälisen terrorismin torjuntaa. Ne ovat askel oikeaan suuntaan. YK on tulossa päätöslausumassa ei päätetä täsmällisesti määritellä, mitä on terrorismi. Siellä puhutaan tietystä käyttäytymisestä, matkoista ulkomaille. Ja päätöslausumassa on joitakin esimerkkejä. Siellä puhutaan osallistumisesta aseellisiin konflikteihin, mutta mitään täysin kattavaa analyysiä ei ole, mikä voisi perustella juridiset seuraukset, jotka on tällaisesta käyttäytymisestä ja kun nämä henkilöt palaavat takaisin kotimaan, ja elävät haluavat elää turvallisesti meidän y- yhteiskunnissamme, mitä olisivat sitten rikosoikeudelliset seuraukset tästä toiminnasta, jotka ovat harjoittaneet sitä ennen. Kysymys on ihmisistä, jotka matkustavat Euroopasta sota-alueille ja palavat takaisin ja mahdollisesti harjoittavat ää, riko- terrorismitoimintaa, Mit, kuten esimerkiksi kotimaassa, kuten Charlie Hebdon tapaus osoittaa on, jos on suurta epäilystä siitä, perusteltua epäilyä siitä, että ihminen on matkustanut konfliktialueelle ja osallistunut siellä sotilaiseen terroristitoimintaan ja palaa sitten kotimaahansa, niin voidaanko silloin taata turvallisuus meidän yhteiskunnassa ja meidän kansalaisillemme, jos pelko eh, siitä, eh, että rikotaan ihmisoikeuksia, on näin suuri oikeuslaitoksia. Totta kai on kysymys tasapainosta, mikä on elintärkeää, jos ei haluta kuitenkaan samaan aikaan eh, lisää iskuja Eurooppaan ja lisää jännitteitä maailmassa, maailman ja Eurooppaan. Thank you. Uh, Mrs. Ravo Dallon, Ja seuraava. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Kiitos puheenjohtaja, paljon kiitoksia alustuksesta hyvät puhujat. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on yhteinen eurooppalainen terrorismin vastainen lähestymistapa sekä yhteisön tasolla että Euroopan neuvoston tasolla. Meidän haasteemme Euroopassa terrorismin vastaisessa taistelussa tulee olemaan vielä tehokkaampi, jos meillä on vahvistettua oikeudellista yhteistyötä jäsenmaiden välillä ja yhteiset standardit. Viime vuoden helmikuussa päätöslauselma, joka on hyvin kunnianhimoinen, hyväksyttiin parlamentissa ja ähm, vetoan, että ähm, komissio toimii, että voisimme oikeusvarmuutta vahvistaa. Äh, tämä yleissopimus terrorismin vastaisen taistelun osalta on erittäin hieno pohja. tekee mahdolliseksi tarttua YK turvallisuusneuvoston päätöslausumaan 2178, joka on äärimmäisen tärkeä. Please. Voisiko puhua hiukan hitaammin? Resolution niin puhuin tässä YK turvallisuusneuvoston päätöslausumasta 2178. Se on erittäin tärkeää, että voimme paremmin ottaa huomioon ja kriminalisoida uusia terrorismin muotoja, kuten ulkomaille matkustamisen, terrorismin osallistumisen vuoksi tai tällaisen matkan järjestäminen. Kun tämä päätöslausuma on hyväksytty, voitaisiinko ottaa pöytäkirjan sisältö mukaan eurooppalaisen oikeuteen. Tämä tekisi mahdolliseksi luoda yhteisön yhteiset oikeudelliset puitteet ähm, yhteistyölle, joka on välttämätöntä, ja me voisimme näin vastata paremmin oikeudellisella tasolla äm, näihin terrorismin aiheuttaviin haasteisiin. Kiitoksia puheenjohtajalle, että puhuin niin nopeasti aluksi. Kiitoksia Lopesaki Kiitoksia puheenjohtaja. Terrorismin torjunta on kaikkein mielenkiintoisin asia poliittisessa keskustelussa. Ja olemme käyneet tätä läpi usean otteeseen jo muutaman viimeisen kuukauden ajan. Mutta me emme puhu tässä terrorismin torjunnasta poliittisesti, vaan juridisesti. Ja se on kaikkein hienosaikeisin asia, johon olen törmännyt mm, pitkään aikaan. Minulla on Ähm, juridinen koulutus taustalla, niin olen ollut rikosoikeudessa mukana usean vuoden ajan ja voin todeta, että tämä on todella kaikkein hienosaikeisin suunta, mitä olen nähnyt pitkään aikaan. Meillä on YK-päätöslauselma, joka koskee vierastaistelijoita. Sitten on yleissopimus, jonka Euroopan neuvosto on hyväksynyt, joka koskee terrorismia. Sitten on neuvottelumandaatti pöytäkirjaksi ja puitepäätökseksi, joiden avulla muokataan olemassa olevaa puitepäätöstä, joka koskee terrorismitorjuntaa, jotta voitaisiin sisältää, sisällyttää tämä koulutukseen osallistuminen, matkustaminen tai valmiuden osoittaminen siihen, että haluaa matkustaa ja tulla koulutettavaksi, jotta voisi tehdä terroristitoimia. Luik täällä edusti Euroopan komissiota, joten kysymykseni suuntautuu teille. Millä tavalla varmistaudutaan siitä, että tämä pöytäkirja tarjoaa parametrit, oikeat parametrit oikeusturvalle silloin, kun kysymys on siitä, että pyritään muokkaamaan rikoslainsäädäntöä niin, että jäsenvaltioilla on todellinen yhteinen puitteisto, jonka puitteissa ne voivat kriminalisoida tämänkaltaiset toimet. Ja toiseksi, meillä oli erityinen oikein sisäisen ministerin kokous, joka pidettiin juuri Pariisin iskujen jälkeen, jos jäsenvaltiot tekevät päätöksen siitä, että ne käynnistävät lainsäädäntöaloitteita – jokaisen jäsenvaltion kansassa parlamentissa, että kriminalisoitaisiin tällainen toimi. Mikä siis juridisesti katsoen on se lisäarvo, joka tämä puitepäätöksen pöytäkirja tarjoaa, jotta muokataan siis tätä olemassa olevia säädöksiä, joiden avulla katetaan kaikki terroristitoimet näin rikosoikeudellisesta näkökulmasta katsoen. Kiitoksia. Oh. First of all, on the decision-making process. Kiitos puheenjohtaja. Päätöstekoprosessiin liittyen on hiukan hämmentynyt. Jos kuulen herra Kutsikofia, saan käsityksen, että Euroopan neuvosto saattaa päätökseen työn ja hyväksyy pöytäkirjan eh, huhtikuun lopussa 31 toukokuuta suurimman osan maista ministerit allekirjoittavat sen todennäköisesti myöskin Euroopan unionin maiden, mutta parlamentilla kyllä on vielä roolimme, sillä meidän täytyy hyväksyä lopputulos. Minä saatan olla tilanteessa, jossa voin hyväksyä lopputuloksen tilanteessa, jossa monet Euroopan unionin jäsenmaat ovat jo tämän puitesopimuksen pöytäkirjan allekirjoittanut. En ymmärrä tällaista. Ja olen myöskin käsittänyt, että komissio on vastuussa eurooppalaisista neuvotteluista Euroopan neuvoston kanssa. Tämä tekisi meille mahdolliseksi tarkastella Euroopan ne- komission neuvottelumendaattia näissä neuvotteluissa, mutta jollakin tavalla sisäministerit kaappasivat tämän mahdollisuuden veivät sen. Minua hämmästyttämä tämä päätöksentekoprosessi ja oma roolini parlamentin jäsenenä, kuinka voin täyttää demokraattisen velvollisuuteni antaa mandaatti neuvotteluihin ja sitten ratifioida sopimus tai ei. Haluaisin todellakin Euroopan komissiolta jonkinlaista selvennystä tähän ja Latvialta neuvoston puheenjohtajamaana. En nimittäin usko, että me etenemme oikein, me kiiruhdamme sopimaan uudesta pöytäkirjasta asiassa, joka voi olla sellainen, että sillä on suuria vaikutuksia ja se voi johtaa siihen, että ihmisiä kohdellaan ottamatta huomioon heidän ihmisoikeuksiaan. Ja tämä saa minut toistamaan Sofi Intveltin esittämiä kysymyksiä. Kuinka me voimme todistaa sen, että jollakulla on aikomus päästä terroristikoulutukseen suorittaakseen terroristi-iskun. Tiedän, että Alankomaiden kansalaisia on matkustanut Saksassa autolla ja heillä on ollut sotilasunivormuja auton takakontessa. En tietenkään sano, että meidän pitäisi päästä kaikki kuin koira verejästä, mutta on hiukan vaikea suhtautua tähän, kun henkilöllä on ollut univormuja auton takakontissa ja he ovat ehkä olleet myös Syyriaan. Näin Alankomaalainen tuomarikin totesi, he ehkä tai ehkä eivät suunnitelleet terroristi-iskua. Joten kuinka ratkaisemme tämän? Sitten viimeinen kysymykseni, nopea tiedonvaihto. Kuinka voimme taata tiedonvaihdon, jotta voimme varmistaa sen, että voimme mahdolliset terroristit pidättää. Kyllä ymmärrän, mihin tätä tarvitaan, mutta kuinka me tulemme varmistamaan sen, että me emme jaa tietoa Euroopan jäsenmaista sellaisiin hallintoihin, joilla on hyvin erilainen lähestymistapa ihmisoikeuksien suhteen. Kuinka voimme varmistaa sen, että tällaiset hallinnot eivät pyydä sen tyyppistä tietoa, jota niille ei pitäisi antaa tai jota ne voivat käyttää väärin tarkoituksiin. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Gomez. We had deer yesterday. Niin, eilen oli paikalla Frontexin johtaja kertomassa meille, että mitään jäsenvaltioissa ei ole tapahtunut, mitä tulee esimerkiksi ihmiskaupan harjoittajien kiinni saamiseksi. Ja me tiedämme, että ihmiskauppa hyvin pitkälti myös liittyy terrorismiin. Ja huolimatta siitä, että tämä on laajalti kriminalisoitua kansainvälisessä lainsäädännössä ja myöskin kansallisessa lainsäädännössä. Meitä nyt ehdotetaan, meille nyt ehdotetaan, että kriminalisoisimme asioita, jotka ovat monissa tapauksissa jo kriminalisoituja. Totta kai terrorismi on rikos, se on kriminalisoitu. Lisäarvo tässä pöytäkirjassa käsittääkseni ei ole pelkästään harmonisointi, vaan se, että annetaan nopeampaa mahdollisuuksia karkoituksi Euroopan neuvoston jäsenmaista, mutta kuten täällä kollega Sargentini sanoi, muut Euroopan neuvoston jäsenet voisivat käyttää tätä mallia hyvin luonnottomalla tavalla. Me näemme, että ne käyttävät erinäisiä mahdollisuuksia, kuten pidätysmääräyksiä, siis kansainvälisiä pidätysmääräyksiä esimerkiksi saadakseen palautetuksi alueelleen ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi ihmisoikeusaktivisteja. Eikö tämä voisi johtaa siihen, kun Euroopan neuvostossa on sellaisia jäseniä, jotka välttämättä käyttävät luottamalla tavalla tällaisia mahdollisuuksia, eikö tätä mahdollisuutta olisi ja mikä olisi lisäarvo, jonka me saisimme tästä. Edistäisikö tämä todellakin sitä, mikä minusta olisi tärkeää, eli että olisi tiedonvaihto meidän eh, tiedusteluorganisaatioidemme kesken. Siis, eh, siksi minä en näe, että tässä olisi tehty riittävästi työtä ja se olisi kaikkein olennaisin elementti todennäköisesti. I, I, uh, please explain in... Voisitteko selittää minulle, missä määrin tämä todella vahvistaa tällaista tiedonvaihtoa, mutta sellaisella tavalla, joka todellakin on meidän sitoumustemme mukaista, mitä tulee ihmisoikeuksiin, koska se mitä nyt tapahtuu on se, että ei voi olla varma siitä, mikä on siis ja rooli hallituksemme, jotka kannan vastuuta asiasta minun maassani Portugalissa. Näillä ei ole oikeutta tällaisilla tiedusteluorganisaatioilla tehdä tiettyjä toimia, mutta ne tekevät laittomasti on aivan selvästi liikaa ristiriitoja näissä kysymyksissä. Minä en oikein ymmärrä, miten tämä vahvistaa sitten, mitä torjumme terrorismia. Uh, äh, Mrs. Meyer. Kiitoksia edustaja Gomes ja seuraavana edustaja Meyer. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on kysymys artiklasta neljä tässä pöytäkirjassa, joka koskee matkustamista ulkomaille. Ja siinä sanotaan, että, että voisitteko valaista sitä, miten tämä koskee matkustaja, jolla on siis kahden maan kansalaisuus ja hän matkustaa siihen maahan, jonka kansalaisuus hänellä on. Kuuluukohan tämän artiklan piiriin vai ei? Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Holmaier seuraavana. Vaihteeksi haluaisin Euroopan kansanpuolen koordinaattorina vain arvostella, vaan kiittää neuvostoa siitä, että se käsittelee tällaisia kysymyksiä, jotka ovat todella hyvin keskeisiä. ja hyvin kriittisesti sen arvostelun, jota kollega Sargentini, mutta jota myöskin kollega Sofi Intfeld esittivät. Täällä Euroopan parlamentissa me emme voi toisaalta arvostella jäsenvaltioita siitä, että ne sallivat ihmisten matkustaa alueelta, jotka sitten menevät tekemään vakavia rikoksia. Ja kun sitten pohditaan sitä, miten mahdollisesti tällainen vaara voitaisiin havaita ja estää matka, että tämä ihminen ei voi matkustaa muualle tapamaan ihmisiä, ja, niin näitä ponnisteluja heti alusta lähtien arvostellaan. Minua kiinnostaisi, onko niin, että jäsenvaltiot mahdollisesti keskenään pyrkivät määrittämään tiettyjä standardia sille, kuka on tällainen vaaraa henkilö, miten voidaan identifioida henkilö, joka, josta lähtee vaara, joka on vaarantava henkilö, jotta voitaisiin toimia näiden yhteisten standardien mukaisesti ja estää mahdollisia rikosten tekijöitä matkustamisesta ja estää tällaisia vakavia rikkomuksia. Toiseksi kysymys, joka liittyy verkottumiseen, ennen kaikkea ISN ja järjestäytyneen rikoksen yhteyksiin. Kollega Komes puhui jo ihmiskaupasta. On olemassa hyvin äh, läheistä verkottumista ja nato meille Turkkielle tässä pelkästään avuksi. Ja Libyan satamat äh, ovat käsissä katsoen näiden organisaatioiden käsissä. Mitä toimia neuvosto näkee siinä, että mahdollisesti näissäkin puitteissa – katsottaisiin, miten voitaisiin toimia tällaisia verkottumisia vastaan, suhtautua niihin, joissa järjestöt rikollisuus on yhteydessä terrorismiin ja minkälaisia toimia on ajateltu. Kiitoksia, edustaja Fajon. Thank you very much. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Minä en halua toistaa kaikkia kysymyksiä ja kommentteja, joita kollegat ovat jo esittäneet. Haluaisin käsitellä perässä toista asiaa. Kyseessä on kysymys palaavista kansalaisista. Uskon, että meillä ei ole selkeää strategia sen suhteen, kuinka suhtaudumme henkilöihin, jotka palaavat maihimme. Meillä on passien takavarikoinnin kaltaisia toimia tai Euroopan unionin kansalaisuuden poisvieminen, mutta en usko, että tämä ratkaisee ongelmaa. Jonkin verran keskustelu on käynnissä sen suhteen, kuinka suhtaudumme palaaviin taistelijoihin. Toinen asia, meidän pitäisi nopeasti puuttua internetpropagandaan, kuinka voimme sosiaalisessa mediassa leviävän terroristien propagandan pysäyttää. Tässä haluaisin kuulla ähm, hiukan enemmän teiltä. Onko tämä ollut mukana neuvottelussa? Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Foss seuraavana. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää neuvostoa siitä, että se on aktiivinen Ennen kaikkea kysymys siitä, miten voitaisiin ehkäisevästi ylipäätään toimia. Itse tekstistä ei löytynyt mitään sellaista, sellaista ehkäisevät toimenpiteet, niitä ei ilmeisesti ole edes pohdittu, jotta radikalisoitumista voitaisiin estää ja tällaisten tätä kautta vieraiden, vieras, vierastaistelijoiden toimintaa, joten internet, sosiaaliset mediat voisivat olla yksi paikka, jos pitäisi katsoa toimintaa. Ja sitten kolmanneksi olen kuullut tietojenvaihdosta, on yleisiä, yleistä tiedonvaihtoa ilmeisesti olemassa, mutta jos minä haluaisin torjua vierastaistelijoiden toimintaa, he ovat hyvin liikkuvia ja voivat matkustaa mitä erilaisemmin keinoin. Ehkä minun pitäisi myös sitten tarkastella tietojen maailmaa ja katsoa, miten voitaisiin toimia. Yleisesti ottaen matkuja koskevat tiedot, pankkitiedot ja kommunikaatiotiedot ovat ne, mistä tässä olisi kysymys. Onko nyt kenties olemassa jonkinlaista perustaa sille, miten näitä vierastaistelijoita voitaisiin havaita tai paljastaa, tai ainakin paljastaa ne, jotka mahdollisesti ovat radikalisoitumissa ja joista myöhemmin voisi tulla vierastaistelijoita. And now we... Ja nyt sitten pääsimme puheenvuoron loppuun ja annan puheenvuoron takaisin puhujillemme. samassa järjestyksessä kuin aloitettiin, joten edustaja Leik ensimmäisenä, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Minä pyrin ryhmittelemään nämä kysymykset, jotka on otettu esille ja kiitän kommenteista ja kysymyksistä. Ensinnäkin, kun tarkastellaan tätä aietta, niin se on erittäin tärkeä elementti ja tietysti olemme tässä suhteessa olleet erittäin huolellisia. Kuten jotkut muistuttivat, Euroopan rikoslainsäädäntö ja jäsenvaltioiden kansalliset oikeusjärjestelmät eivät kohdista toimiaan aikeisiin, vain toimiin. Mutta terrorismin puolella myös oma puitepäätöksemmekin on sellainen, että meidän täytyy erotella tietojen prosessien ja välineiden lailliset käyttäjät laittomista käyttäjistä. Ja siitä syystä omassa puitepäätöksessämme meillä on objektiivinen tavoite toimi, rahoitus, propaganda on tällainen toime, toimi, jonka tavoitteena on joko tappaa ihmisiä, levittää terroria ihmisten joukossa, pyykkiä vaikuttamaan valtioiden julkiseen politiikkaan. Terrorismin saralla siis on erittäin tärkeää se, että meillä on objektiivinen osio, joku toimi tai aie tai käytös. Miksi? Sillä me emme nimenomaisesti halua sitä, että meillä on esimerkiksi aseen laillinen käyttäjä tai joku, joka käyttää räjähteitä tai kuljettaa niitä, koska hän on vaikkapa esimerkiksi kaivosalalla töissä, tai lailliset matkailijat. Tämä kaksoiskansalaisuuskysymys tuli esille. Luonnollisesti se, että matkustan takaisin vaikkapa äitini kotimaahan, olisi laillinen matkustussyy. Eli sieltä tämä aie puuttuisi. Me uskomme, että rikoslaisessa näkökulmasta katsoen on erittäin tärkeää, että terrorismin määritelmässä, ja tämä löytyy jo täältä puitepäätöksessämme, on nämä kaksi eri osiota, sillä objektiivinen käyttäytyminen tai toimi ei välttämättä ole riittävä. Silloin nimenomaan ehkäpä nimenomaan kriminalisoitaisiin liikaa niitä henkilöitä, jotka ovat laillisia käyttäjiä tai la- toimivat laillisissa olosuhteissa erilaisissa sotilastehtävissä, kaivosteollisuuden parissa tai muussa, jotka ovat siis niin sanottuja laillisia käyttäjiä. Ja tästä syystä raja vedetään tähän. Rajaveto on kuitenkin hankala, olen siitä samaa mieltä. Koko kysymys koskee sitä, että meidän kansallisissa rikosmenettelyissämme kysymys on tietysti todistusaineistosta. Ja siinä kaikki nämä syytän eri tekniikat ja tutkimustekniikat ovat oleellisia ja siinä otetaan huomioon perustavanlaatuiset periaatteet. Siinä suhteessa mitään muutoksia ei ole. Toiseksi jos sallitte Lopez, ai, Lopez gar ensimmäistä kertaa täällä nyt oikein kansallislaulua soitetaan, kun pääsen puhumaan. Niin, eikä tässä nyt mitenkään tässä syytä kutsikovia, mutta tilanne on hyvin monimutkainen. Emme ole luoneet tätä tilannetta, mutta meidän täytyy kuitenkin siihen sitten pureutua toimielimellisestä ja juridisesta näkökulmasta katsoen. Eli meillä on YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselma, sitten meillä on Euroopan neuvosto, joka hyvin nopeasti 21.1. jo teki uutta työtä, kun me jo keskustelimme neuvostossa aika yksityiskohtaisesti siitä, pitäisikö meidän uudistaa, hoitaa tämä työ, eli pureutua yhä enemmän tähän vierastaistelijoiden ongelmaan EU-yhteydessä siis. Mutta nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa, koska meillä on Euroopan neuvoston aloite. Ja viimeinen siivu tätä sitten on tämä juridinen toiminta kansallisella tasolla. Olemme hankalassa tilanteessa, jossa erittäin tiukassa aikarajoissa. Meidän täytyy saada aikaiseksi selkeä kuori kaikelle tälle. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu ja millä tavalla tämä sitten vuorostaan vaikuttaa kansallisen lainsäädäntöön tai EU-lainsäädäntöön, niin se jää nähtäväksi. Ja siitä syystä olen korostanut sitä, että meidän mandaatissamme meillä on tällainen irrottautumislauseke, mikä merkitsee sitä, että sikäli kun EU ja jäsenvaltiot ovat kyseessä, me hoidamme tämän asian yhdessä eurooppalaisten kesken käyttäen EU- ja kansallista lainsäädäntöä. Tämä oli jo artiklan 28 tilanne emo-sopimuksessa ja Meillä on jonkun verran liikkumavaraa siinä, kun käymme keskusteluja keskenämme sen suhteen, että teemmekö muutoksia tähän puitepäätökseemme vai tehdäänkö se kansallisesti. Tätä keskustelua täytyy siis käydä myöhemmin. Kun taas puhutaan aikarajoista, allekirjoituksesta ja loppuun saattamisesta, niin kyllä minä hyvin pitkälti ymmärrän sen, mitä totesitte sillä kyllä meidän elämämme on ihan helvettiä ollut, kun tätä asiaa on hoidettu puheenjohtajavaltion kanssa. Juridisesti katsoen kyseessä on haastava asia, sillä jotkut näistä käsitteistä, joista nyt on keskusteltu, kun puhutaan tietyn käyttäytymisen kriminalisoimisesta, niin EU on jo säätänyt lakeja tässä suhteessa. Jälleen kerran nämä 2008, vuoden 2008 puitepäätöksemme. Mutta tämä on nyt sitten Lissabonin yhteydessä viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen, kun olemme sen tarkkailleet näitä toimivaltuuksia ulkoisesti tässä yhteydessä Euroopan neuvoston puitteistossa. Me siis vakaasti uskomme, että ja tämä siis uuden Lissabonin sopimuksen puitteissa ja Euroopan unionin yksinomaisen toimivaltuuden nojalla että jotkut jäsenvaltiot eivät siis ole tässä suhteessa samaa mieltä. Ja osa pöytäkirjasta saattaa kuulua tämän jaetun toimivallan piiriin. 24.7. esimerkiksi. Olemme sanoneet, että jätetään tämän nyt hetkeksi syrjään toimintaan yhdessä Strasbourgissa. Komissio koordinoi neuvotteluita ja jäsenvaltiot on, osallistuvat niihin. Ja ihan kentällä se on toiminut oikein hyvin viimeisen kolmen neuvottelukokouksen aikana. Mutta olemme myös päättäneet, että silloin meillä on paljon, tämän seurauksena meillä on paljon järkevämpi ja selvempi keskustelu, jolloin me kykenemme rajaamaan sen, mikä kuuluu EUn yksinomaisen toimivalta ja mikä taas jaetaan jäsenvaltioiden kanssa. Tämä keskustelu käydään sitten kun meillä on allekirjoittamisesta ja sopimuksesta neuvoston päätelmäluonnokset. Olemme siis ostaneet tässä itsellemme hiukan aikaa, jotta emme joutuisi kiirehtimään keskustelua kaikista näistä asioista niin kovasti, mukaan lukien parlamentaarisen valvonnan. Ja sitten vielä tehtävien jaosta sen verran, että kysymys on siitä, että Euroopan neuvoston jäsenet asettavat tällaisia yhteyspisteitä, jotka ovat jatkuvasti toimintavalmiudessa, jotta ne voivat jakaa tietoa siitä, että joku ylittää rajan. tai saa kertoa epäilyttävästä toiminnasta tai vierastaistelijoista ja nimenomaisesti sanomme, ja tämä on ollut meidän neuvottelukantamme pitkään, että tämä ei sisällä mitään uusia velvoitteita tietojen suhteen. Kysymys on vain siitä, että asetetaan tällaiset yhteyspisteet toimintaan. Euroopan unioni ei siis hyväksy mitään uusia velvoitteita tietojen jaossa, varsinkaan kolmansien maiden kanssa. Se, mitä käytännössä tapahtuu seuraavana vuonna, ei todennäköisesti ole yhtään mitään, koska jäsenvaltioilla on jo tällaiset jatkuvasti toimintaan valmiudessa olevat yhteyspisteet. Ja joku mainitsi vielä verkostot, se löytyy täältä artiklasta 6 pöytäkirjasta. Siinä otetaan esille nämä verkostot ja ne, jotka eivät ole mukana aktiivisessa koulutuksessa, vaan toimivat välittäjinä eh, tällaisessa toiminnassa ja se, eh, siinä otetaan huomioon siis artikla 6. Tämä teidän laajempi alainen näkemyksenne, joka koski sitä, miten nämä palajat otetaan huomioon ja miten on pohdittu sitä, mitä olisi vaihtoehtoina vankiloille. Kyllä, ei tässä pöytäkirjassa tosi, mutta kuten tiedätte, komissio tämän verkostomme puitteissa ja oikeusministerit kaksi viikkoa sitten kävivät lounaskeskustelua tästä asiasta, että onko oikein lähettää kaikki nämä palaajat vankilaan. Jotkut heistä ovat todellisia rikollisia ja ovat tunnustaneetkin toimintansa ja aikeensa, mutta monet ovat vain äh, turhautuneita tai kärsivät äh, trauman jälkeisestä syndroomasta – Olemme keskustelleet tästä erilaisten tekijöiden kanssa, mitä muita vaihtoehtoja olisi, mitä muita ohjelmia olisi, joita voitaisiin tarjota. Tähän asiaan ei ole puhuttu, se on laajempi pohjainen kysymys. Ja internetkysymys on hankala. Kuten tiedätte, että voitteenamme ei ole se, että tällainen sääntelypohjainen lähestymistapa olisi hyvä, vaan laittoman sisällön tunnustaminen, sen poistaminen ja sen tuottaminen vastakkaistoimien avulla. Ja jotta tiettyä propagandaa jätettäisiin sellaisekseen, siihen tarvitaan vastauksia. Olemme tässä nyt olleet mukana näiden palveluntarjoajien kanssa kokouksissa yhdessä komissaari Malmströmin kanssa, jotka halusivat olla mukana tällaisessa vuoropuhelussa operatiivisemmalla tasolla ja käsitellä sitä, millä tavalla käyttäjäyhteisöä voitaisiin hyödyntää tämän toimialan kanssa ja miten omia viiteryhmiä voitaisiin käyttää. Lopuksi on myös puhuttu myös tällaisesta Europolin sisäisestä yksiköstä, johon voitaisiin lähettää tämä laiton sisältö. Ja tuo sisältö voitaisiin sitten lähettää takaisin internetin palvelutarjoajille poistettavaksi. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Ihan vain lyhyt tekninen kysymys. Oletteko sitä mieltä, että tämä merkitsisi sitä, että vuoden 2008 terrorismin puitepäätös on sellainen, että sitä kannattaisi nyt muokata vai ei? It's one option. Se on yksi vaihtoehto, joko teemme tämän näin tai äh, direktiivin mm, muodossa, Lissabonin jälkeisessä muodossa tai jätämme sitten jäsenmaille. Thank you very much. Um, I mean, it's really... Paljon kiitoksia. On hyvin vaikea lisätä tähän enää mitään, sillä komissio uskoakseni vastasi jo lähestulkoon kaikkiin kysymyksiin. Meidän puoleltamme neuvoston puolesta ja puheenjohtajan puolesta haluaisin ehkäpä tuoda esiin sen, että pöytäkirja puitesopimuksen on melkoisen tervetullut. Jäsenmaat odottavat sitä. Se on hyvä pohja minimiharmonisoinnille meidän pitää mielestäni ymmärtää, että Euroopan neuvosto on hiukan erilainen e- toimija kuin Euroopan unionin toimielimet. Siellä on 56 jäsenmaata ja he tekevät töitä sen eteen, että tämä pöytäkirjan allekirjoitusprosessi saadaan käännöstymään. Tämä ei ole mitään pakollista, tämä ei ole jotakin, mikä Euroopan neuvoston jäsenmaan olisi pakko tehdä, jos he haluavat, he voivat liittyä tähän sopimukseen. Uskoakseni pöytäkirjan lisäarvo on se, että me myöskin äh, tuomme mukaan äh, ei vain Euroopan unionin jäsenmaita, mutta myöskin äh, Euroopan unionin ulkopuolisia maita. Ja me varmistamme, emme vain äm, tarkoituskysymyksiä, mutta myöskin äm, vastavuoroisen avustuksen. Tämä koskettaa niitä osapuolia, jotka ovat yläsopimuksen sopineet, eivät vain niitä, jotka allekirjoittavat pöytäkirjan. Jos jokin maa ei liity sopimukseen tai allekirjoita, tämä ei muuta kansallista lainsäädäntöä. Tämä on hiukan erilainen ulottuvuus, sitä täytyy ottaa huomioon. Euroopan unionin jäsenmaat ovat melkoisen aktiivisesti Euroopan neuvostossa osallistuneet tähän keskusteluun ja ja kuten jo mainittua, luonnollisesti meidän täytyy varmistaa se, että Lissabonin sopimuksen äh, mukaisesti meidän oikeudellinen roolimme Euroopan neuvostossa toimii. E, ensimmäisen kerran tässä on ollut keskustelua siitä, onko tämä Euroopan unionin jaetun vai vain Euroopan unionin toimivallan alaa. Kaikki ymmärtävät tämän jaetun toimivallan alaa, sillä kyseessä on terrorismin vastainen taistelu. Edellinen sopimus on vuodelta 2008, se ei kattanut matkustamista terroristitarkoituksessa, siellä tämä ilmiö on uusi. Ja tällä aikavälillä me emme ole onnistuneet äh, määrittelemään sitä, mitkä osat liittyvät suoraan puitesopimukseen ja mitkä ovat ennemminkin jäsenmaiden toimivallan alaa. Me siis päätimme hyväksyä neuvottelumandaatin yleisesti. Tarkoitus oli se, että me jarruta Euroopan neuvoston työtä tämän pöytäkirjan parissa, sillä se on uskoakseni melkoisen tärkeä väline, ja Euroopan neuvoston työ on aina ollut tärkeää. Se on aina tuottanut lisäarvoa. Mitä sitten uuteen direktiiviin tulee? Uskoakseni Euroopan komission pitää arvioida se monissa ähm, ministerineuvoston kokouksissa asiasta on keskusteltu. Valitettavasti yksimielisyyttä ei ollut sen takana, tarvitsemmeko uuden välineen sinänsä me aloitamme tämän pöytäkirjan pohjalta ja jäsenmaat, jos haluavat ja toivovat näin, voivat allekirjoittaa pöytäkirjan. Minä en ollut tietoinen siitä, että allekirjoitukset, allekirjoitusprosessi alkaa näin nopeasti kuin mainittua, mutta olemme kaikki melkoisen tietoisia siitä, prosessista, joka tulee myöskin toteuttaa täällä parlamentissa ja parlamentin roolista liittyen allekirjoitukseen. Nyt me olemme vasta keskustelleet neuvottelumandaatista, emmekä vielä puhuneet allekirjoitusmandaatista. Se on hiukan erilainen asia ja uskoakseni melkoisen raskas keskustelu ähm, neuvostossa ja myöskin komissiossa ja parlamentissa. Tällainen tilanne tällä hetkellä on puheenjohtaja maan äh, näkökulmasta. Näen, että molemmat teistä pyytävät puheenvuoroa, mutta tietäkää, että me palaamme tähän asiaan. Tämä on siis työjärjestyspuheenvuoro. No, olkaa hyvä sitten. This, this is all. Niin. Tämä liittyy, tämä liittyy järjestykseen. Me pyysimme selvitystä päätöksen teosta, mutta minä huomaan asian, että niin pitkään kuin tätä ei ole selvitetty neuvoston ja komission välillä, siis se, kenellä on yksinomainen toimivalta missä asiassa jäsenvaltiot eivät voi allekirjoittaa, koska ei voi allekirjoittaa kun se on selvitetty ja ennen kuin me olemme tehneet se, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja haluaisin kuulla tämän teiltä molemmilta, koska te kierrätte nyt asiaa ja minä en usko, että voin tehdä omaa työtäni. Okei, okay, so Madam Chair, can I, can I, yes. I'd like to get from... Niin, puheenjohtaja, minä haluaisin sihteeristöllä tätä saada muistion, jossa jäsenellä on ihan tarkasti se, mikä menettely on, mitkä määräajat ovat, miten tarkalleen ottaen valta on jaettu tässä suhteessa. Haluaisin tähän saada selvyyttä. Tämä on kaikkein sotkuisin prosessi, mitä olen ikinä nähnyt sinä aikana, kun olen meppinä ollut. Ja tässä puhutaan kuitenkin rikosoikeudesta ja siitä, että kriminalisoidaan aivan objektiivinen matkustus. Niin, anteeksi, en saanut teidän nimeänne ylös, mutta tämä on kovin vakava asia. Minä haluaisin saada selvennystä siihen ja odotan muistiota sihteeristöltä mahdollisimman nopeasti siitä ja siinä selvennetään sitä, mikä tämä tilanne ja prosessi on. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluatteko vastata tähän? Yes, uh, Madam, I respectfully disagree. Kunnioittain olen eri mieltä, en kiertele asiaa. Mielestäni tässä oltiin hyvin selkeitä. Me sanoimme, että me tarvitsemme kiireellisesti tämän mandaatin, sillä ellemme sitä saa, Euroopan unioni ja sen intressit ja arvot eivät tule edustetuiksi neuvotteluissa. Tämä on välitön taktinen tavoite. Se on myöskin saavutettu ilman mandaattia, mutta me olemme olleet käytännönläheisiä. Minun kollegani kentällä ja kollega vieressä. Ne ovat tehneet valtavan hyvää yhteistyötä, jotta voisimme omaa kenttäämme puolustaa. Mutta kyllä todellakin, koska aikataulu on tämän tyyppinen, tämähän ei riipu meistä. Euroopan neuvosto vaan ryhtyy tähän aloitteeseen. Meidän oli pakko osallistua siihen. Me emme voi olla poissa tai hiljaa tässä työssä. Tämä on sotkuista Pahoittelen sitä, mutta pyrimme korjaamaan tilanteen, mutta me komissiossa emme ole tätä tilannetta aiheuttaneet, eikä neuvoston puheenjohtajamaa. Ja todellakin kirjallisesti mandaatissa todetaan, että kaikki ovat sitä mieltä, että mukana on Euroopan unionin kompetenssin toimivaltaan liittyviä kysymyksiä. Tämä ympärivuorokautinen tiedonvaihto. Tämähän on kansallista toimivaltaa todennäköisesti. Minkä nyt toimia, kun kello käy ja kokous on tulossa ensi viikolla. Tämähän ei ole oikea toimintatapa ja me olemme todenneet kirjallisesti, että me jätämme nämä asiat äm, sivuun ja palaamme asioihin äh, sitten, kun meillä on äm, neuvostossa luonnos allekirjoituksia varten. Me siis käsittelemme tämän asian myöhemmin. Toivottavasti tämä selvensi asiaa. Kiitoksia. Kojikoville vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä ja yrittäkää pitäytyä ja puhua mahdollisimman lyhyesti. Pik, aina hyvin lyhyt sanainen En puutu insulaisiin kysymyksiin, jotka koskevat siis Euroopan unionia. Voin vain todeta, että panttivankkien ottaminen on terroristinen teko haluan kiittää kaikkia parlamentin ja hyvin olennaisista asiallisista kysymyksistä. Kaikki kysymykset olivat todellakin olennaisia, mutta useimmat niistä eivät koskettaa pöytäkirjaa. Ja syy siihen, miksi pöytäkirjaa tehdään ja voidaan tehdä näin nopeasti, on, että se on nyt hyvin keskeinen kysymys. Ei tämä liity keskeiseen valvontaan tai ehkäisemiseen, eikä se käsittele radikalisoitumista – Minulla ei ole aikaa kertoa, mitä Euroopan neuvosto tekee näissä asioissa. Jätän ne sivuun ja keskitynyt nyt tähän pöytäkirjaan. Mitä tulee aikomuksen kriminalisointiin? Aikomusta ei kriminalisoida. Piste. Ei yläsopimuksessa eikä pöytäkirjassa. Piste. Euroopan rikosoikeudessa useimmat rikokset, niissä on itse aikomus ja itse teko on hyvin vähän sellaisia rikoksia tai toimia, jotka kriminalisoidaan, joissa ei ole tällaista aikomusta. Mutta aikomusta sinänsä ei kriminalisoida. Sitä ei ole rikosoikeudessa, sitä ei ole missään Euroopan unionin, Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa. Meillä ei ole nyt aikaa tätä syvällisemmin käsitellä. Me toivomme, että tämä nousee esille riittävässä selvästi, riittävän selvästi selostavasta eh, raportista. Sitten yksi asia, joka saattaa olla ongelma, mutta jota ei voida ratkaista tällä pöytäkirjalla. Me emme ratkaise pöytäkirjalla määritelmäongelmia, jotka liittyvät siihen, mitä on terrorismi, mitä on terroristinen teko. Ja sitten tämä 20. Eh, tästä ympäri kellon toimivasta yhteyspisteestä – se, että matkustetaan jonnekin, niin pöytäkirja ei ole niinkään tarkastelemassa ihmisiä, jotka palaavat, mutta siis jotka matkustavat jonnekin liittyäkseen terrori, terroriryhmiin. Tämä on se, mikä kriminalisoidaan. Ja terrorijärjestöistä on lista, jonka on hyväksynyt YK turvallisuusneuvosto. Sitten näillä yhteyspisteillä on hyvin rajallinen valtuutus vaihtaa poliisitietoa. Mm Tämä pöytäkirja ei ole kysymys, joka liittyy mahdollisesti karkotuksia, eikä se ratkaise mitään keskinäistä oikeusapua. Siinä on kysymys hyvin rajallisesta poliisitiedosta, jonka tehtäviä hoitava poliisi viranomaiset tarvitsevat voitakseen selvitä tehtävistään. Kysymys on siitä, että pyritään tarttumaan asiaan, joka on ajankohtainen, jota täytyy käsitellä, mutta tämä ei tietenkään ole pyrkimys ratkaista monia asioita, jotka liittyvät terrorismiin, joita on olemassa, jotka tulevat olemaan edelleenkin vielä jonkin aikaa. Äh, Kiitoksia. Mistä Kojikov sisteristä kertoi, että aivan kuten pyysitte, niin tarjoamme teille muistion tästä menettelystä ja palaamme asiaan heti, kun uutta kehityskulkua on tiedossa ja meidän äh, kuulemistamme sitä harrastan tässä vaiheessa, kun hyväksytään tämä yleissopimus. Kiitoksia siitä, että olitte paikalla. Kiitos näistä tiedoista. Kiitoksia siitä, että tulitte tähän kokoukseen. Kiitoksia yhteistyöstänne. Ja jatketaan kokoustamme yhteisessä kokouksessa Deven kanssa salissa 3G3 ASP-rakennuksessa siis. Seuraava Live-valiokunnan kokous on 13.4. kello 15-18.30 ja 14.4.9. 18.30. Kiitoksia ne, jotka eivät tule yhteiskokoukseen. Hyvää kotimatkaa ja mukavaa pääsiäistä.